mietintö oikeusalan ohjelma 2014-2020 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Se cierra votación. Äänestys päättyy. Sí, bueno, pero. El informe queda aprobado. Hyväksytty. Göntsin mietintö perusoikeus- ja kansalaisuusohjelma 2014-2020 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Se cierra la votación. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Winklerin mietintö. Yksipuolisten tullietuuksien myöntäminen Moldovalle. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Se cierra votación. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Fraga Estevesin mietintö EUn ja Marokon välinen kalastuskumppanuussopimus. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Se cierra votación. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Steinrukin suositus, työturvallisuutta kemikaaleja käytettäessä koskeva ILO on yleissopimus, äänet puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Mathieu Ujon suositus ampumaaseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laiton valmistus ja kauppa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistamme tämän äänestystuloksen, eli äänestys alkaa. It was adopted. It was clearly adopted. Se cierra votación. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Scholzin suositus, EUn ja Kiinan välinen sopimus. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Moreiran suositus koskien naudanlihan tuontia. Äänet puolesta vastaan. No, otetaan uusiksi. Nostakaa kädet kunnolla pystyyn. Eli Moreiran suositus naudanlihan tuonnista. Äänet puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kotinin suositus, EUn ja Norsunlurannikon kalastuskumppanuussopimus, äänet puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Mato Adroverin mietintö. Kanarian saarilla suuntautuva tiettyjen kalastustuotteiden tuonti 2014-2020. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Se cierra votación. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Naranjon mietintö. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto. Nokia Suomi. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nenskin mietintö samasta aiheesta First Solar Saksa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Koslovskin mietintö. Globalisaatiorahasto Vestas Tanska. Äänestys alkaa. Se cierra votación. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Jeglen mietintö. EU ja Kanadan strategisesta kumppanuussopimuksesta käytävät neuvottelut. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Swinburnin mietintö elvytys- ja kriisinratkaisukehys pankkielän ulkopuolisille laitoksille. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Niblerin mietintö EUn avaruusteollisuuspolitiikka. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Del mietintö. Pilvipalvelut. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sedon mietintö. Berekin arviointikertomus. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Rodustin mietintö. Yhteinen kalastuspolitiikka. Tarkistus 1. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Näin ollen neuvoston kantaja voimaan. Stevensonin mietintö. Kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteinen markkinajärjestely. Tarkistuksia ei ole, eli neuvoston kanta on näin ollen hyväksytty. Arseniksen mietintö. Koillisatlantti, syvänmeren kannat ja kansainvälisillä vesillä harjoitettava kalastus – 131 tarkistusta, joista äänestetään yhtenä blokkina puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 29, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 62, nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavat tarkistukset raukeavat. Ja sitten tarkistus 131. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa, eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraava näin ollen raukeaa ja nyt äänestämme komission ehdotuksesta. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja Arsenis, olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitos puhemies. Sen 57.2 kohdan nojalla ehdotan, että loppuäänestystä lykätään ja että mietintö palautetaan valiokuntaan, jotta saadaan asia päätettyä ensimmäisessä käsittelyssä. Kiitos. Äänestämme siitä, mitä Arseni Suuri ehdotti. Äänet puolesta. Hetkinen. Fraga, olkaa hyvä. Señor Puhemies, ryhmäni nimissä pyytäisin, että me äänestämme nyt lainsäädäntöpäätösasma esityksestä. Parlamentti, parlamentin valtaosa ryhmistä on allekirjoittanut kompromissin, joka on saanut valtaosan tuen, joten mielestäni meidän ei pidä nyt lykätä loppuäänestystä. Eilen esittelijä boikotoi kompromissia, mutta hän hävisi, mutta enemmistö kuitenkin on tätä kompromissia tukenut, joten pyytäisin, että äänestämme lainsäädäntöpäätöslausumaesityksestä nyt. Sí, de todas formas, señora Fraga. Niin Fraga, joka tapauksessa työjärjestyksen mukaisesti se, mitä Arsenis ehdotti, niin meidän on pakko äänestää siitä parlamentti sitten äänestää arsenista vastaan, jos hän haluaa, he haluavat toimia teidän, mukais, teidän kantanne mukaisesti, mutta joka tapauksessa meidän on nyt pakko äänestää. Eli nyt äänestämme arseniksen ehdotuksesta, eli se, että lykätään loppuäänestystä. Äänet puolesta, arseniksen ehdotuksen puolesta. Vastaan, tyhjää. Arseniksen ehdotus on hylätty. No, tarkistetaan tämä sitten. Äänestys alkaa. Se cierra votación. Äänestys päättyy. Arseniksen ehdotus on hylätty. Nyt äänestämme sitten esityksestä nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Gardinin mietintö unionin pelastuspalvelumekanismi. Ykkösblokki äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kakkosblokki raukeaa. Seuraavaksi päätöslausumaesityksestä. Niin, äänestämme ensin komission ehdotuksesta. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten lainsäädäntöpäätöslausumaesitys. Siinä on kaksi tarkistusta. Tarkistus 107, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tarkistus 108 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt äänestämme päätösasemaesityksestä nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Sanchez Presedon mietintö. Asuntoomaisuutta koskevat luottosopimukset. Tarkistus 118. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestämme komission ehdotuksesta äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja lainsäädäntöpäätöslausuma esitys nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Murphyn mietintö. Bangladesista peräisin olevan riisin tuonti. Ensin tarkistukset 1-12, äänet puolesta. Vastaan tyhjä, hyväksytty. Ja sitten tarkistus 13 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä, eli tarkistus 13 sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 13 on hyväksytty. Seuraavaksi komission ehdotus äänet puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Ja lainsäädäntöpäätöslauselma Niin, sieltä alkaa hyvä. Murphy. Señor Murphy. Thank you, president. Kiitos puhemies. Säännön 57.2 pohjalta pyytäisin, että me äänestä tästä lainsäädäntöpäätösesityksestä, vaan että se viedään takaisin valiokuntaan ja äänestystuloksen pohjalta ryhdymme kolmikanta neuvotteluihin, jotta saisimme ensimmäisen käsittelyn sopimuksen syntymään. Kiitos. No niin, eli nyt äänestämme Murphyn ehdotuksesta äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Eli seuraavaksi seuraava mietintö. Grotten mietintö kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokauppojen ajoitus. Eli äänestämme suoraan lainsäädäntöpäätöslauselmasta nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja seuraavaksi, kuten edustaja Hassi pyysi, seuraavaksi päätösasmaesitys sen määrittelemiseksi, milloin kierrätyspaperi lakkaa olemasta jätettä. Eli tarkistus 10, äänet puolesta, vastaan, Hetkinen. Siis. Nyt vuorossa on päätösasmaesitys arviointiperusteet sen määrittelemiseksi, milloin kierrätyspaperi lakkaa olemasta jätettä. Onko selvä? McGuinness, olkaa hyvä. Ah, Puhemies, halusin auttaa teitä tehtävässänne. Se löytyy sieltä viimeiseltä sivulta äänestysluettelosta. Halusin vain tarjota apuani. Is welcome, miss... Kaikki apu on tervetullutta, mäkin jos näinä vaikeina aikoina. Every, everyone is aware of... Siis tietävätkö kaikki nyt, mistä äänestetään? Hyvä. No niin. Tarkistus 10. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämä. Eli äänestys sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yksi. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa tämäkin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyvin niukasti hylätty. Sitten tarkistus kaksi, äänet puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme, puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä, puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. No, okei, okay, tarkistetaan. Eli tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi tarkistus 5. Äänet puolesta vastaan, tyhjää. No, tarkistetaan tämäkin. Eli tarkistus 5 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 6. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämä. Tarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänet menevät tasan eli hylätty. Sitten tarkistus. Niin. Tarkistus seitsemän. Äänet puolesta. Vastaan. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus kahdeksan. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 9. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty tällä kertaa. Ja nyt äänestämme päätöslauselmasta kokonaisuudessaan. Tämä tehdään heti nimenhuutoäänestyksenä, eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Niin, Salafranca. Gracias, señor presidente. Kiitoksia, puhemies. Halusin puheenvuoron moneen kertaan ja halusin vain sanoa, että Fragan mietinnön osalta minun laitteeni ei toiminut ja äänestin kuitenkin sen puolesta. Kiitos. Niin, tämä merkataan pöytäkirjoihin. Nyt keskeytämme äänestykset. Vuorossa on juhlaistunto ja vuorossa on Malin presidentin Ibrahim Bobakar Keitan puhe ja puoli yhdeltä jatkamme äänestyksiä. Bye. Arvoisa presidentti, hyvät kollegat, meillä on suuri kunnia toivottaa tervetulleeksi tänne parlamentin täysistuntosaliin presidentti Keitaa. Hänen maansa Mali on meille erityisen tärkeä maa. Viime aikoina olemme tarkkaavaisesti seuranneet